muiden valiokuntien kannanottoja tähän, mutta myöskin puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa ja komission kanssa. Joten kiitän tästä. Lämpimästi kiitoksia, edustaja Hybner. Tämän esityslistan kohdasta käytävä keskustelu on näin päättynyt. Tästäkin äänestetään huomenna 12 alkaen. Kiitoksia kaikille edustajille hyvin kurinalaisesta keskustelusta. Ja ja äh, pyrimme pääsemään vähän tämän illan jalkapalloottelun tiimelykseen mukaan. Äh, puhemies kiittää myöskin tulkkeja työpanoksestaan <clears throat> ja äh, kaikista muistakin, jotka ovat kokouksen sujuvaa etenemistä edesauttaneet.